Dear colleagues, I think that it is, uh... Hyvät kollegat, nyt on varmaankin aika aloittaa. Myös senkin vuoksi, että tässä jo ollaan hieman jäljessä aikataulusta, voimme aloittaa ensimmäisestä asiasta esityslistallamme, eli esityslistan hyväksyminen. Minun täytyy kertoa teille, että Miss Gerdini varjoesittelijöiden hyväksynnällä on pyytänyt, että tämä kohta seitsemän tieliikennekoneista siirrettäisiin syyskuun 15. päivään, jotta voitaisiin saada poliittisten kanssa kesku- ryhmien kanssa keskusteltavat kompromissit valmiiksi. Jos muita muutosehdotuksia ei ole esityslista, niin voimme hyväksyä sen tällaisena. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on tänään tulkki tulkkaus 22 kielellä ja kuten yleensäkin kokousasiakirjat ovat saatavissa sähköisesti e-meeting-sovelluksesta. Koordinaattoreiden suositukset kohta kolme esityslistalla. Suositukset on lähetetty teille sähköpostilla. Jos niihin ei ole mitään huomautettavaa, niitä voidaan pitää hyväksyttyinä. Nyt voimme siirtyä kohtaan neljä. Eli sitä varten meillä on täällä Luxemburgin ympäristöministeri paikalla. Haluaisin kiittää ministeri Karo Kirchenburgia siitä, että hän on täällä tänään ja tulee kertomaan meille Luxemburgin puheenjohtajuuskauden painopistealueista tulevalle puolivuotiskaudelle. Haluaisin kiittää ministeriä mahdollisuudesta, jonka annatte valiokunnan jäsenille, koska on erittäin tärkeää, että puheenjohtajuuskauden alussa voimme käydä keskustelua puheenjohtajavaltion edustajan kanssa ja annan välittömästi teille puheenvuoron, johdantopuheenvuoroanne varten ja tämän jälkeen avaamme keskustelun valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. President, honorable membre du Parlement européen, mesdames... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin todella kiittää tästä mahdollisuudesta esitellä teille Luxemburgin painopistealueet ja ympäristöalan ohjelman tällä kaudella. Tietysti meidän ohjelmamme tulee riippumaan komission ehdottamista lainsäädäntöaloitteista ja niistä, jotka komissio on halunnut vetää pois. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että olin hyvin pettynyt komission työohjelmaan vuodelle 2015. Lainsäädäntöpaketti, joka liittyy kiertotalouteen esimerkiksi on vedetty pois sillä syyllä, että ei voitu olettaa saatavan tästä sopimusta, vaikka parlamentin ja neuvoston työt asian suhteen olivat vasta alkaneet. Tämän asian osalta haluaisin kiittää teitä sitoumuksestanne. Kiertotalous on valtaissa mahdollisuus. Se voi antaa talouksillemme kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja. Uusi uutta ehdotusta me odotamme nyt syksylle ja se tulee puheenjohtajavaltiolta ja me tulemme valvomaan sitä, että uuden ehdotuksen kunnianhimon taso ei rajoitu pelkästään siihen, että laajennetaan komission jäsenten toimivaltuuksia, vaan tässä täytyy myös vahvistaa ympäristökunnianhimon tasoa. Minä luonnollisestikin tulen ottamaan huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman, joka hyväksyttiin täysistunnossa Strasbourgissa 9. heinäkuuta ja Onnittelen esittelijä Sirpa Pietikäistä ja varjoesittelijöitä heidän loistavasta työstänsä. Totean vielä, että teidän toimielimellänne on samat tavoitteet kuin Luxemburilla puheenjohtajavaltiona. Ja sitten sitten lainsäädäntöehdotuksen, yleensäkin ilmanlaatu ja kansalliset tasot. Me, tämä on meidän prioriteettimme tulevina kuutena kuukautena. Tämä on ehdottoman tähdellinen, kun taistellaan ilman saastumista vastaan ja halutaan vähentää ennenaikaisia kuolemia, jotka liittyvät tähän ilman, näihin ilmansaasteisiin. Nyt vielä valvotaan tilanteen keskus, kehittymistä, mutta me olemme varmoja siitä, että pääsemme eteenpäin siinä vaiheessa, kun päästöraja on pystytty asettamaan. Puheenjohtajavaltio jatkaa tämän ehdotuksen tarkastelua ja myös tutkii parlamentin tarkistuksia miettiäkseen, miten voidaan päästä parlamentin kanssa lähitulevaisuudessa yhteisymmärrykseen tieliikenteen saasteiden vähennyslainsäädäntö euro 5, euro 6 on toinen lainsäädäntöohjelma, joka on tärkeä ilman laadun kannalta. Olen varma, että eurooppalainen konferenssi antaa hyviä ehdotuksia euro 5, euro 6 ohjelmalle, mutta tämä, me, me tulemme ponnistelemaan yhä enemmän. Näyttäisi siltä, että olemme yhtä mieltä tietyistä toimista, joihin täytyy yhteislainsäätäjien ryhtyä pikemminkin kuin komissioon. Eritoten kun ajatellaan vallanjakoa tässä eritoten näiden raja-arvojen osalta. Puheenjohtajavaltio tulee kiinnittämään erityistä huomiota parlamentin työhön tämän ehdotuksen osalta eritoten Envi-valiokunnan äänestykseen, joka pitäisi järjestää 23. syyskuuta parlamentin äänestyksen tulosten jälkeen puheenjohtajavaltio on valmis tarkastelemaan teidän kaikkien kanssa neuvottelumahdollisuuksiamme. On aivan ilmiselvää, että ilmanlaatu asiakokonaisuus on vahvasti yhteydessä ilmastokokonaisuuteen ja tämä on yksi Luxemburgin painopistealueista. Tässä kontekstissa päästö ETS-kiintiöiden uudistusta käsitellään tänään. Ja komission jäsen tulee esittelemään ehdotuksen tänään myös meille ympäristöministereille 23. heinäkuuta tämä esitellään. Olen iloinen parlamentin äänestystuloksesta ja esittelijä Belletin työstä ja haluaisin kiittää myös komission jäsen Kanjettea siitä, että hän on pitänyt lupauksensa. ETSn uudistus on tähdellinen asia tällä hetkellä, kun Euroopan unioni haluaa pitää kiinni roolistansa johtajana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puheenjohtajavaltio aloittaa ilmastotyöryhmän työn syyskuun alussa, mutta lopullinen yhteisymmärrys asiasta saadaan varmaan sitten seuraavan puheenjohtajavaltion kaudella. Eurooppa 2020 strategiasta 20. lokakuuta neuvosto käsittelee tätä asiaa ja siellä on vahvasti ympäristökysymykset mukana. Tämä viesti, joka tulee neuvostolta, on edelleen voimassa ja me odotamme, että ympäristö neuvosto 26.10. tulee käsittelemään eurooppalaista ohjauskautta ja näitä haitallisia valtion tukia ja ympäristöpolitiikka on keskustelumme ytimessä. Luxemburg puheenjohtajavaltiona pitää erittäin tärkeänä Euroopan biodiversiteetin ja koko maailman biodiversiteetin suojelua ja edistämistä ja sitä, että saadaan aikaiseksi tehokas strategia. Me hyvin läheltä seuraamme Euroopan parlamentin työtä tämän asian osalta ja nimenomaan herra Martis Markkinin oma-aloite mietinnön suhteen. Ja neuvostossa joulukuussa pitäisi sitten hyväksyä neuvoston johtopäätökset EUn biodiversiteettistrategiasta. Meille luottiin tämä äskettäin viimeistään komission sen Velletin toimesta lokakuun puolen väliin mennessä. Ja kun ajatellaan näitä johtopäätöksiä niiden hyväksymistä, niin toinen merkittävä asia on ympäristöviraston Euroopan luonnon tilaraportti. Toivottavasti Horisontti 2020 ohjelmassa saadaan toteutettua tämän strategian kuusi päätavoitetta. Me odotamme suurella mielenkiinnolla tämän tätä raporttia ja siitä, mitä komissio kertoo meille Habitat- ja lintudirektiivistä. Hyvät naiset ja herrat, meillä on kansainvälisellä tasolla suuria haasteita. Ajatellen vuotta 2015 esityslista on hyvin suuri Addis Abebassa näinä päivinä järjestetään kehitysrahoitus, huippukokous ja syyskuussa New Yorkissa valtion, valtioiden päämiehet ovat erityisessä huippukokouksessa. Ja lopuksi sitten tämän vuoden lopussa puheenjohtajakautemme päätteeksi kansainvälinen yhteisö tapaa COP21 kokouksen yhteydessä Pariisissa – kestävän kehityksen agendan 2015 vuotta jälkeiselle alue, alalle, alu, ajalle täytyy olla solidaarinen ja johdonmukainen ilmastotavoitteiden kanssa. Edelleen vahvistetaan tämä kahden asteen tavoite ja halutaan sellaista taloudellista kehitystä, että se on kestävä myös ilmaston kannalta. Ympäristökestävyys on ehdottoman tärkeä, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet, eli köyhyyden vähentäminen. Mehän tiedämme, että kaikista köyhimmät ovat niitä, jotka eniten aina kärsivät ympäristön saastumisesta ja ympäristön tilan huononemisesta. 2015 jälkeinen kausi on puheenjohtajavaltion yksi painopistealueista epävirallinen ympäristöneuvosto 22. 23. heinäkuuta keskustelee herra Ahim Steinerin kanssa ympäristötavoitteista. Hyvät parlamentin jäsenet, kuten tiedätte, olemme aivan äärimmäisen tärkeällä, tärkeässä vaiheessa Euroopan unionissa. Ympäristölainsäädäntö tällä hetkellä on vaarassa, koska sääntelyä puretaan ja päätöksistä tulee uudelleen kansallisia. Meidän täytyy yhdessä tehdä töitä osoittaaksemme, että ympäristöpolitiikka parantaa kansalaistemme elämänlaatua ja parantaa myös antaa mahdollisuuksia taloudemme kilpailukyvylle ja innovaatioille. Ilmastonmuutoksen torjunnasta meidän täytyy olla ylpeitä, koska Euroopan parlamentti on jo toiminut tässä hyvin ja on ollut esimerkkinä. Pariisin COP21 kokous Pariisissa on puheenjohtajavaltiolle tärkeä. 18. syyskuuta neuvosto tulee hyväksymään omat johtopäätöksensä, jotka toimivat valmistelupohjana COP21 kokoukselle. Ja me toivomme saavamme mahdollisimman laajan mandaatin. Olemme vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi Pariisissa kunnianhimoinen sopimus, joka mahdollistaa sen, että voidaan todellakin ilmaston lämpeneminen rajoittaa kahteen asteeseen. Meitä täytyy ohjata pitkän aikavälin näkemys ja jotta voisimme vastata todella haasteisiin, tarvitsemme sitovan juridisen sopimuksen, joka on kestävä ja dynaaminen ja joka voidaan myös panna täytäntöön. Tässä täytyy olla selkeät säännöt niin, että voidaan eri menettelyjen avoimuus taata. Vain sellainen sopimus, joka rohkaisee kaikkia osapuolia puitesopimuksessa, on hyvä sopimus. Tämä sopimus antaisi vahvan viestin kaikille toimijoille, ei pelkästään hallituksen, tason toimijoille, vaan myös kansalaisyhteiskunnille, paikallisyhteisöille ja kansa, kansalaisjärjestöille. Tämä olisi. On hyvä, että äskettäin annettu viesti on kuultu mahdollisimman korkealla tasolla. Minä to, sanoisin tästä syystä, että Luxemburgin puheenjohtajavaltio tulee lähiaikoina keskittymään ilmastopolitiikan rahoitukseen. Tämä on avainkysymys myös Pariisin kannalta ja tämän vuoksi siis ilmastopolitiikan rahoitus on yksi painopistealueistamme ja tätä käsitellään niin ympäristö- kuin valtiovarainministeriönkin neuvostossa. Me puolamme tällaista ö, instrumenttilaatikkoa, jossa on val- laaja kirjo niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin rahoitusvälineitä. Sallikaa minua minun ensin ennen kysymyksiin siirtymistä tuoda esille se, että jotkut asiat, joita te käsittelette, eivät kuulu minun ministerin salkkuun, niin nämä ovat eritoten asioita, jotka liittyvät kansanterveyteen, eläinten terveyteen ja elintarviketurvallisuuteen. Ja terveysministeri on se, joka esittelee teille nämä kysymykset sitten. Parhaani mukaan tulen viemään eteenpäin oman salkkuuni kuuluvia asioita ja odotan ilolla yhteistyötä teidän kanssanne, arvon parlamentin jäsenet, tulevina kuukausina. Ja kiitän teitä lämpimästi siitä, että kuuntelitte minua. Kiitos. Thank you very much for your... Kiitos tästä johdantopuheenvuorosta. Ja nyt voimme aloittaa Ensimmäisen kysymyskierroksen aloitankin välittömästi poliittisten ryhmien edustajista ja puheenvuoron saa Ivo Bellet kansanpuolueesta. Eh, goedemorgen, eh, voorzitter, mevrouw de minister. Eh, paar opmerkingen. Puheenjohtaja, rouva ministeri, pari kommenttia hollanniksi. Aluksi haluaisin sanoa, että havaitsemme, että että olette hyvin kunnianhimoinen, mitä tulee nimenomaan kiertotalouteen. Te haluatte asettaa siinä korkeita tavoitteita ja siinä voimme todellakin tukea teitä kestävästi. Voitte luottaa siihen, että parlamentti, valiokunta on teidän uskollinen kumppaninne silloin, kun on kysymys siitä, että painostetaan komissiota siihen, että se tekisi kunnianhimoisen esityksen tulevina viikkoina. Te sanoitte, että teidän puheenjohtajakautenne päät tehtävä tulee olemaan Pariisin klimakonferenssi. Tästä olemme yhtä mieltä. Ja te tulette johtamaan siihen liittyviä kysymyksiä ja toivon, että tulemaan menestys se, miten saadaan päätökseen. Kaniete tulee tekemään esityksensä, joka liittyy vaihtokauppajärjestelmään ja jota on tarkoitus kehittää edelleen. Tätä kautta teollisuus ja energian tuottajat voivat osaltaan vuoteen 2030 mennessä vähentää CO2-päästöjä ja edistää päästöjen vähentämistä 40 prosentilla. Minä kysynkin nyt, miten aiotte ottaa huomioon ilmaliikenteen ja laivaliikenteen, koska näillä alueilla on vielä paljon tehtävää me haluaisimme luonnollisesti kansainvälisen oikeuden perustuvan sopimuksen, näin parlamentti on päätöslausemassaan todennut. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, jotta kansainvälisellä tasolla voitaisiin saavuttaa jotakin? Mitä pitäisi saada säädeltyä Euroopan tasolla sekä ilmaliikenteessä että meriliikenteessä? Sitten kaup- päästökauppajärjestelmästä ja siitä, että sitä ei ole. Kenen pitäisi tässä ponnistella eniten? Kuka voisi vielä tehdä enemmän? energiaintensiiviset teollisuuden alat ja energian tuottajat, niiden täytyy ryhtyä toimiin, mutta me olemme kansainvälisessä kilpailussa ja meidän pitää myöskin ottaa huomioon teollisuuden intressit. Mehän emme halua ajaa teollisuutta pois Euroopasta. CO2-intensiivisten alojen poistuminen Euroopasta on asia, joka pitää myös ottaa huomioon, mutta ehkä myöskin maataloudessa – ja rakennusalalla voitaisiin tehdä enemmän. Sitten päästöjen äh, laskeminen kehitysmaissa. Tämä malli äh, on kenties yksi mahdollisuus, jotta voitaisiin paremmin äh, saada rahoitusta ilmastorahastoon. Ja sitten lopuksi, rouva ministeri, te puhuitte myöskin direktiivistä ja lajien monimuotoisuudesta joissakin osin Euroopan unionia tähän liittyy painetta. Jos nämä, pitäisikö tämä direktiivit säilyttää muuttamattomana vai pitäisikö kenties sittenkin ryhtyä työstämään uudestaan? Pitäisikö meidän kenties saada komissiolta uusi arviointi ja uudistusehdotus? Mehän tiedämme, että painetta kohdistuu myös eri biotooppeihin ja eri lintulajeihin, mutta luonnollisesti tässä on tiettyjä eturistiriitoja taloudellisen toiminnan kanssa tietyissä biotoopeissa, etenkin kun kysymys on alueista, joilla harjoitetaan maataloutta. Mikä voisi olla direktiivin jatkotulevaisuus? E SD Matias Grot. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ministerin. Kiitos, sama ministeri. Minä sanon jo nyt, että olen iloinen tästä Luxemburgin puheenjohtajakaudesta. Kaikki kuulostaa hyvin lupaavalta. Äskettäin äh, tapasimme ympäristöministeri Karmelo Vellan kanssa ja silloin puhuttiin myöskin refitsistä. Ja käsittääkseni oli myös enemmistö sen takana, että Euroopan luonnonsuojelu äh, lainsäädäntöä ei pidä kääntää päälailleen. Äh, meidän tietysti panna asiat toimeen paikan päällä, sitä nimittäin ei vielä ole pantu toimeen. Ja minun mielestäni olisi aivan väärä merkki, jos koko pakettia ryhdyttäisiin nyt purkamaan. Neuvostossahan on myös liikettä. Minä tiedän, että on ollut suuntauksia siihen suuntaan, että Natura 2000 otettaisiin uudelleen auki. Olin olin siitä, että Saksan liittohallitus, maatalousministeri ja ympäristöministeri olivat täysin tätä vastaan. Ja olivat sitä vastaan, että Natura 2000 avattaisiin uudestaan. On hyvä, että nyt tapahtuu kuitenkin liikettä neuvostossa te olette asettaneet tavoitteen sadakan johtopäätöksiä näistä asioista puheenjohtajakaudella, niin haluaisinkin tietää, mihin suuntaan tässä pyritte. Puhdas ilma. Tänään me äänestämme NEC-direktiivistä, joka liittyy puhtaaseen ilmaan. On tahon tuhansia kuolleita, ennenaikaisia kuolemantapauksia. Tämä alkaa jo riittää. Nyt on neuvotteluun todella tarvetta me tulee tapaamaan teidän kansanterveysministerinne vielä, mutta asia liittyy myös teidän kenttäalue, toimintakenttäänne, mutta myöskin ammoniakki ja metaani näskyys. Me tulemme taistelemaan, eh, tulemme saman enemmistön sen taakse, koska toivon, että täällä kollegat tulekin ryhtyvät tässä toi, ottamaan asian kantaa muuten, mutta viemme asian julkiseksi. Ja haluamme, että tässä saadaan aikaan eh, hyvää lainsäädäntöä, Haluaisin tietää, miten pitkälle keskustelu on edennyt neuvostossa, onko nähtävissä jo suuntaa, onko olemassa joitakin äh, vaikeuksia, joissa, joiden poistamisen voisimme ottaa, mutta tämä 400 000 äh, ennenaikaisen kuolematauksen määrä, miten tätä lukua voitaisiin pienentää, koska meidän mielestämme on skandaali se, että näin voimakkaassa yhteisössä kuin Eurooppa ei ole mahdollista vähentää tätä lukua, vaan että tämä luku on viime vuosina yhä jatkuvasti kasvanut tämä tässä pikaisesti, ja, mutta totta kai me tulemme vielä myöskin ilmastokysymyksistä ja Pariisin konferenssista käymään vielä keskustelua, ja yksi painopiste olisi täällä parlamentissakin se, mitä nyt iltapäivällä tullaan esittelemään, eli päästökauppajärjestelmä, jossa 45 prosenttia päästöistä, joita Euroopassa syntyy, saadaan säädeltyä. Miten me tulemme käsittelemään tätä päästökauppajärjestelmää? Tämä tulee vielä työllistämään meitä, Odotan jännityksellä, miten pitkälle parlamentti meni tässä asiassa. Teimmekö me kunnianhimoisen ehdotuksen? Muuten minusta on vaara siitä, että tulevaisuudessa saamme sellaisia standardeja voimaloille, jos tämä päästökauppajärjestelmä oli järkevä, silloin joudumme käymään keskustelua myöskin standardeissa koskevat voimaloita, myöskin hiilen osalta. Hiilillä tuottavasta sähköstä me tulemme puhumaan myöskin näistä energiasäästölampuista, joissa on elohopeaa, mutta mm, elohopean osalta ajankohtaiset selvitykset osoittavat, miten paljon elohopeaa hiilivoimalat päästävät Euroopassa ilmaan, mikä on valtava skandaali. Meidän pitää huolehtia siitä, että vähennämme hiilidioksidia ja tätä kautta myöskin haitallisia aineita, sillä mitä vähemmän päästöjä syntyy, totta kai vähenevät muutkin myös äh, haitalliset aineet, mutta jos päästökaupajärjestelmä tulee liian heikko, silloin meidän täytyy myöskin tarttua tai pohtia muita lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Nyt ECR-ryhmän puolesta Görling. Ah, otan, missä tuo? Ja, dank u wel, äh, voorzitter. Äh, Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä ministeri, Haluaisin ECR-ryhmän nimissä toivottaa teidät valiokuntaan tervetulleeksi. Minä olen esittelijänä aloitteessa, jossa tehdään puolivälin arviointia biologisen monimuotoisuuden äh, tiimoilta. Täten on itsestään selvää, että haluan esittää teille tästä aiheesta jotenkin kysymyksiä. Teidän mottojenne joukosta löytyy motto kansalaisten unioni ja olen iloinen siitä, että Luxemburgin puheenjohtajamana pitää tätä mottoa tärkeänä. Jos Euroopan unioni tarvitsee jotakin hetkellä, jolloin suhteet kansalaisiin ovat herkässä tilassa, niin todellakin tarvitsemme sitä, että kuuntelemme kansalaisia ja todellakin kuuntelemme sitä, mitä he tarvitsevat ja tuntevat. Ja kun näen, että että luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät ongelmat huolestuttavat äh, valtavasti Euroopan kansalaisia, niin tämähän tarkoittaa sitä, että me emme voi jättää tätä huomiota. Yli 250 000 kansalaista osallistui Major Alert-kampanjaan. Ja ihmiset useimmiten sanovat, että että he ovat huolissaan, eivätkä he halua, että eurooppalaista lainsäädäntöä heikennettäisiin luonnonsuojeluasioissa. Ensimmäinen kysymykseni olisikin, miten te aiotte toimia, jotta näiden satojen tuhansien kansalaisten viesti todellakin otettaisiin huomioon? Haluaisin myöskin tietää, mikä on teidän mielipiteenne tässä asiassa. mehän voimme todeta, että eurooppalainen lainsäädäntö sitä täytäntöön pannaan asianmukaisesti ja usein saadaan hyvinkin huomattavia näkyviä tuloksia aikaiseksi. Biologisen monimuotoisuuden vahvistuminen on siis nähtävissä, mutta joissakin jäsenvaltioissa on edelleen ongelmia täytäntöönpanossa. Eli minä haluaisin tietää, mikä on teidän visionne tähän asiaan te tästä jo pientä osviittaa annoitte sanomalla, että teidän kunnianhimonanne neuvoston päätelmiin joulukuulle on korkealla tasolla. Ja minä haluaisin, että antaisitte vielä hieman enemmän meille osviittaa, jotta meillä olisi parempi kuva siitä, mitä puheenjohtajamaa tästä asiasta on mieltä. Ja toivon mukaan voimme laskea teidän varaanne kumppanina. Ja toivotan teille parasta mahdollista menestystä. Kiitos Alden puolesta herra Gerbrandi. Mr. Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri Diesbrook hyvin selkeästä esityksestänne. Uskoisin, että meillä on tällä politiikan alallamme ongelmana paradoksi siitä, että tärkeimpiä päätöksiä emme me tai ter- ympäristöministerit, vaan muut parlamentaarikot ja ministerit. Te olette ehdottoman tietoinen tästä ja näin olen, olen iloinen, että järjestätte tämän yhteisneuvoston ilmastopolitiikan rahoituksesta tämän valtaisa askel eteenpäin ja odotan innolla tämän yhteisen neuvoston kokoonpanon kokouksen tulosta, mutta tämä ei päde pelkästään ilmaston ilmastokysymyksissä, vaan muissakin, ja keskittäisinkin kysymykseni tähän, jos tarkastellaan kiertotaloutta ja keskustelua, jota kävimme viime viikolla parlamentissa – komission jäsen Vela ei näkynyt ympäristöasioista käsittelemässä täysistunnossa, vaan kaksi varapuheenjohtajaa, Timmermans ja Katainen, jotka vastaavat talouspolitiikastamme. No, tämä on mielestäni ihan hyvin positiivinen mie- viesti. Ja jos tarkastellaan McKensin mietintöä, joka, käsit- joka hyväksyttiin 25.6., siinä puhutaan kiertotaloudesta ja valtaisista eduista, joita se tuo. Ja tässä sanotaan, että kiertotalous on seuraava EUn poliittinen taloushanke. Kysymykseni onkin, oletteko te valmis yhdessä ECOFIN-neuvoston kanssa järjestämään kokouksen tapaamisen kiertotaloudesta, koska mielestäni tässä ympäristöhyödyt ovat kiertotalouden loistava sivu tuote. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja. Luonnon monimuotoisuus. Me olemme nähneet tämän luonnon tila raportin, ja jos yksi asia nyt tulee siitä selväksi, niin se on se, että me emme tee vielä tarpeeksi. Joten olen täysin eri mieltä siitä kysymyksestä, jonka Ivo Velet esitti. Meidän ei pitäisi heikentää tai avata lintu- tai habitat-direktiivejä. Ne ovat Euroopan menestyksekkäimpiä, onnistuneimpia direktiivejä. Kysymys kuuluukin, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me voisimme parantaa luonnontilaa enemmän kuin mitä tähän asti on onnistuttu tekemään. Yksi luonnontilaraportin äh, tunnistamista ongelmista on maatalous. Jälleen voidaan todeta, että maatalous, eritoten e, intensiivinen maatalous, nähdään yhtenä tärkeimmistä syistä, joka johtaa luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Me tiedämme, että yhteinen maatalouspolitiikka ei ole mikään valtaisa menestystarina. Neuvoston alkuperäinen ehdotus, ehdotusta vesittivät niin komissio kuin parlamenttikin merkittävästi. Kysymykseni onkin seuraava. Oletteko te valmis taistelemaan myös yhteisen maatalouspolitiikan uudelleen tarkastelua, tarkastelun puolesta, pitää mielessänne luonnon monimuotoisuuden ja sen parantamisen? Lopuksi kysyisin, onko ministeri kanssani yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi päästä eroon nykyisestä käytänteestä, jonka mukaisesti maatalouspäätökset, te, ei, niitä ei tehdä koreperissä vaan yksittäisessä, yksittäisessä päätöksenteko umpiossa ja tämän vuoksi mielestäni nämä tehdyt päätökset eivät hyödynnä koko yhteiskuntaa. Kiitos. Nyt kuin puolesta Katrina Konecna. Kiitos Minäkin haluaisin toivottaa ministerille parasta mahdollista menestystä, koska Luxemburgin painopistealueet ovat hyvin kunnianhimoisia. Jos otamme huomioon sen seikan, että mitään ei EU:ssa tule tapahtumaan elokuussa, koska täällä ei silloin töitä tehdä, niin teillä on neljä kuukautta käytännössä aikaa tavoitteiden saavuttamiseen ja toivomme, että kaikki huipentuu Pariisin konferenssiin. Eli todellakin toivotan teille paljon onnea työhönne. Täytyy vain toivoa, että edes puolet tavoitteista saavutetaan joulukuun loppuun mennessä. Haluaisin kysyä teiltä kansallisista päästökatoista, koska tästä äänestetään parlamentissa lokakuun lopussa. Haluaisin kysyä teiltä, Miten te näette tämän asian etenemisen, tulevat kokoukset, trilogit ja muut? Valmisteleeko komissio neuvosto jo kantaansa tällä hetkellä, siis puhun kansallisista päästökatoista? Lisäksi haluaisin esittää kysymyksen aiheesta, jota ei vielä ole mainittu. Toisin sanoen kuluttajille annettava tieto ja kuluttajan suoja. Meillä on tässä vakava ongelma, joka tulee esille joka ikisessä tutkimuksessa. Kuluttajia harhaan johdetaan ja sillä on usein vaikutuksia kansalaisten terveyteen. Eli haluaisin tietää, aiotteko te tehdä tälle asialle jotakin puheenjohtajakautena aikana? Ja vielä yksi aihe, jota ei vielä tänään ole mainittu. Puheenjohtajamaan asiakirjassa sanotaan, että te tulette osallistumaan demokraattiseen keskusteluun, joka käsittelee GMOiden hyväksyntää. Tämä on parlamentissa valtavan suuri aihe ja haluaisin tietää, mikä Luxemburgin kanta puheenjohtajamana tähän asiaan on. Haluatteko te avata keskustelun aiheesta? koska mehän keskustelemme asiasta valiokunnassamme. Me keskustelemme komission kanssa ja olisi vain oikeudenmukaista kuulla teidänkin mielipiteenne asiaan. Ja vielä yksi viimeinen kysymys. Mikä on mielipiteenne yhteistyöstä tähän mennessä? Te sanoitte, että lähdette Pariisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, mutta me emme edelleenkään oikeastaan tiedä, kuka Euroopan unionia Pariisissa edustaa, kuka osallistuu neuvotteluihin EUn toimesta, eli minkälaisena te näette tämän tyyppisen yhteistyön näiden muiden suurten osallistujien kanssa. No tietenkin te tulette olemaan läsnä puheenjohtajamaan edustajana ympäristöasioissa, mutta mutta me emme ole aivan varmoja siitä, että neuvosto, komissio ja parlamentti, emme ole varmoja siitä, että niillä on yhtenäinen kanta. Siis tietenkin olisi hyvä, jos meillä olisi yhtenäinen kanta ja saavuttaisimme hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Kiitos ja nyt Bas Eichhout vihreän puolesta. Kiitos puhemies, kiitos rouva ministeri, että olette täällä, että esittelette hyvin kunnianhimoisen puolen vuoden suunnitelman joka todella liittyy moniin kysymyksiin, jotka ovat teidän esityslistallanne, joten tässä tulee varmastikin mielenkiintoinen kuuden kuukauden aika neuvottelut ilmanlaadusta, mahdollisesti myös biodiversiteettikeskustelu, myöskin kiertotalous. Nämä kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä ja odotankin mielenkiinnolla yhteistyötä Luxemburgin puheenjohtajakauden kanssa – mutta keskeisiä kysymyksiä on tietysti Pariisi loppuvuodesta ja haluaisinkin keskittyä kysymyksissäni nimenomaan siihen. Jos vain tarkastellaan tilannetta EU:ssa, voisi sanoa, että EU tarjoaa jotakin, mutta varmastikin meidät haastetaan Pariisissa. Haluaisin kuulla teidän strategiastanne, miten te koette, että EUn neuvottelujen aikana kohti Pariisia ja myöskin Pariisissa – oltaisiin valmistautumassa tarjoamaan enemmän, jos tarvitaan tätä neuvottelujen aikana, sillä tehän tiedätte, miten neuvottelut sujuvat. Te teette tarjouksen, mutta jossakin vaiheessa ihmiset odottavat jotakin Euroopalta ja meidän pitää olla valmiita tähän. Kööpenhaminan virhe oli, että Eurooppa ei ollut todella valmistautunut joustavuuteen neuvotteluissa ja olisin kiinnostunut kuulemaan, miten suunnittelette tekevänne tämän, että emme itse <clears throat> lyö lukkoon, hakkaa kiveen eh, neuvoston johtopäätöksiä niin, että ei voida enää liikkua paikan päällä Pariisissa. Kolme asiaa, joissa minun mielestäni tarvitaan eh, liikettä Euroopassa. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne näistä. Ensinnäkin lupaus, se, että Eurooppa tarjoaisi miinus 25 prosenttia vuoteen 2020 Mehän tiedämme, että olemme yli suorittamassa Euroopassa, mitä tulee tähän tavoitteeseen. Oli helppoa Euroopan jossakin vaiheessa tarjota enemmän, enemmän ennen vuotta 2020, koska olemme jo nyt yli saavuttamassa. Oletteko suunnitelmassa tämän keskustelun avaamista ympäristöministerien neuvostossa? Toiseksi, tämä uudelleen tarkasteluaika, me tarvitsemme viiden vuoden äh, ajan. Äh, tiedän, että EU ajattelee vuoden 2030 tavoitteita, mutta tiedän, että neuvottelussa puhutaan myöskin viiden vuoden tavoitteista, jolloin olisi viiden vuoden uudelleen, kuluttua uudelleen tarkastelu, miten Eurooppa suhtautuu tähän. Ja kolmas hyvin tärkeä kysymys on myös se, että kun me puhumme vuoden 2050 tavoitteista ja Eurooppa on tarjoamassa tässä miinus 60 prosenttia, me tiedämme, että tämä on mahdollista vain jos käytetään kielteisiä eh, päästöjä vuoden 2050 jälkeen. Me puhumme suurista eh, kielteisistä päästöistä tällä hetkellä. Eh, Eurooppa ei ole mitenkään valmistautunut siihen, pohtinut sitä, miten tähän voitaisiin valmistautua. Ja haluaisin kuulla, miten me tulemme avaamaan tämän keskustelun, sillä jos meillä ei ole näitä negatiivisia päästöjä, silloin tämä kahden asteen tavoite sen osalta ei ole suinkaan linjassa. Haluaisin kuulla tästä mielipiteen ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitos. EFFDDn puolesta Fonte. Grazie Presidente, grazie Ministro. Eh, I due punti più importanti nei prossimi mesi, a mio avviso, sono la, la COP21. Kaksi tärkeintä asiaa tulevien kuukausien kohd- kannalta on osapuolikokous ja habitaatti. Eh, monet kollegat tästä jo puhuivat ja tekin puhuitte tässä, tästä aloituspuheenvuorossanne alustuspuheenvuoronne oli hyvin selkeä, jos otan huomioon se aika, joka teillä oli siihen käytettäväksi. Me olemme saaneet asiakirjoja Euroopan unionin komissiolta ja olemme huomanneet, että nämä asiakirjat perustuvat viime vuosina kerättyyn tietoon, mutta olemme myöskin huomanneet, että meillä on eri määrä tietoa, mitä tulee ähm, merialueisiin ja maa-alueisiin. Eli merialueista meillä on vähemmän tietoa ja meidän täytyisi ponnistella enemmän. Esimerkiksi Itämeri, Mustameri, Välimerestä puhumattakaan. Me olemme myöskin tarkastelleet kalastusmahdollisuuksia vuodelle 2016 ja komissio on sanonut, että se on huolissaan Välimeren alueesta komissio sanoi, että Välimerellä ja Mustalla merellä kalavaroja käytetään, ylikalastetaan. Eli ollaan jo kestävyyden rajoilla, mutta en nyt varsinaisesti esitä kysymystä kalastuksesta vaan haluan sanoa sen, että on hyvin vaikeaa saada ympäristödirektiivien kautta aikaan kestävää kalastusta, jos meillä ei ole tieteellistä tietoa, joka antaa tyhjentävää, tieteellisesti kestävää tietoa. Ja nyt me olemme todenneet, että tiedoista on puutetta. Me tarvitsemme koordinoitua toimintaa, jotta me saisimme vankan tieteellisen pohjan, jonka perusteella me voisimme laatia politiikkaa, jonka kautta me voisimme parantaa merten tilaa. Eli mitä te aiotte tehdä, jotta tämä tietokuilu saataisiin kurottua umpeen? Thank you very much, Mr. Kiitos. ENF. Herra, ja. Madame le ministre, bienvenue dans cette commission. Rouva ministeri, tervetuloa tänne valiokuntaan. Teidän tehtävänne ei ole helppo, koska joka kerta kun uusi maa johtaa Euroopan unionin neuvosta, eli joka kuudes kuukausi, vastaava ministeri kertoo valiokunnan edessä puheenjohtajakauden painopistealueista. Me yleisesti kuulemme vain turhan päiväisyyksiä kuuden kuukauden välein vihreästä taloudesta, talouskasvusta, työllisyydestä ja niin edelleen. Samoin ETS-uudistuksesta, ilmastonmuutoksesta, elintarvikeketjun kontrollista, maataloudesta, GMOista, ja sopimuksista, joita löydetään uusista elintarvikkeista. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä joulukuun COP21 ilmastonmuutoskokouksesta. Ja nämä kaikki olivat mukana Luxemburgin puheenjohtajuuskauden työohjelmassa. Me todellakin haluamme tuomita tällaisen turhan kunnianhimoisen tavoitteiden bulimian. Yleinen tunne on se, että että Yhä enemmän me saamme pelkkää viestintää ja puhetta kuin päättäväisiä tekoja. Teidän pitäisi pystyä, te ette pysty tällä tavalla mihinkään asiaan vaikuttamaan kunnolla. Meillä pitäisi olla pitkän aikavälin painopistealueita niin, että vältettäisiin jo epäjohdonmukaisuuksia puheenjohtajavaltioiden välillä. Kuuden kuukauden aikana voitte yhtä tai kahta, maksimissaan kolmea painopistealuetta viedä eteenpäin. On aivan välttämätöntä keskittää voimat yhteen tai kahteen asiaan ja vain tällä tavalla voidaan saada aikaiseksi kunnollista dynamiikkaa. Ministeri, minä esitän toiveen. Uskaltakaa kertoa meille todelliset painopistealueet, uskaltakaa olla uudistava ja jättää jotkut asiat käsittelemättä. Me olemme nähneet, että Ranskassa on arvioitu sadaksi miljardiksi e, ilmansaasteiden hinta, e, terveyskysymyksen, e, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Ja tämä on asia, josta täytyy huolehtia kansalaistemme hyvinvoinnin parhaaksi. Kiitos. Nyt tämän kierroksen jälkeen kysymys kuulumia poliittisista ryhmien edustajilta ainakin puheenvuoron puheenjohtaja valtion edustajalle, jotta saamme joitakin vastauksia kysymyksiin, joita täällä esitettiin. So first of all, thank you for the... Kiitos. Ensinnäkin kiitokset tuesta ja suurin osa mitä kuulin oli meidän meitä tukevia ja eteenpäin vieviä. Ensimmäisenä herra Belet, kyllä, kaikki sektorit, meri, ilma ja teollisuus myöskin, niiden täytyy olla mukana ratkaisun löytämisessä. Te esititte joitakin kysymyksiä. Me olemme näistä huolenaiheista ne samaa että me tulemme analysoimaan TS, TSN-uudistusta heti, kun se on saatavilla. Ja sitten toiseksi te, kuten muutkin, te puhuitte eh, lintu- ja habitatidirektiivistä. No nämä ovat ne pääasialliset pilarit, eh, joilla me luontoa suojelemme. Ja tärkeintä tässä on tietenkin se, että niitä täytäntöön pannaan oikealla tavalla, koska ne antavat meille juridista turvaa. Tämä on nähtävissä ja tässä toistan sen, minkä Mattias Roottekin sanoi. Äh, Sanoitte, että siellä, missä, <clears throat> missä tulee toteutetaan, nähdään myöskin hyviä tuloksia. We think that... Eli me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi keskittyä asianmukaiseen täytäntöönpanoon ja meidän tulisi myöskin puhua myöskin rahoituksesta ja rahoituspolitiikasta. Eli se teidän kysymyksestänne. Sitten tulen Matias Kolten kysymyksiin joissa oli kysymys lajin monimuotoisuudesta, biodiversiteetistä siis, ja olen erittäin iloinen kirjeestä, joka on kirjoitettu ja varmastikin pyrit, voitte todeta meidän johtopäätöksestämme todeta, mitä on saatu aikaan. Näette, että on todella saatu menestystä aikaan sillä, se direktiivi on sovellettu asianmukaisesti. Siellä on olemassa juridisesti tietty varmuus, ja siinä mielessä olemme varmastikin yhtä mieltä Toinen aihe, josta te puhuitte, oli puhdas ilma. Siinäkin pyrimme niin pitkälti kuin mahdollista avaamaan näiden asioiden keskustelua niin, että pääsisimme eteenpäin NEC-direktiivissä. Viimeisessä neuvoston kokouksessa tapahtui askel oikeaan suuntaan tässä asiassa ilman laadun osalta. Monsieur Seuraavaksi se herra Desmaker. Niin, hän myöskin esitti kysymyksiä biologisesta monimuotoisuudesta. Ja minä kerroin jo kantani ja puheenjohtajamaa kanta on selvä, eli haluaisin kiittää tästä lausunnostanne ja me odotamme innolla yhteistyötä kanssanne. Ja Kyllä, todellakin me puhumme kansalaisten unionista ja meidän tulisi olla ja pitää huolta elämän laadusta ja ehkä linkittää se ja tässä siirrytäänkin seuraavan puhujan kysymykseen. Meidän tulisi todellakin linkittää tämä keskustelujen juonteeseen, koska jos me emme onnistu pitämään kiinni kunnianhimosta, jossa on kysymys siitä, että me pidämme kiinni näistä ilmastotavoitteista, jos me emme saa tätä tarinaa täydennettyä, jossa otettaisiin mukaan biologinen muka, monimuotoisuus, luonnonsuojelu ja muut, niin tätä ei kukaan ymmärtäisi. Minun mielestäni on tärkeää, että nämä kaikki linkitään toisiinsa ja nähdään tämä kokonaisuutena asiana, jota Eurooppa hoitaa. Sittenkin brandi. Minun täytyy ehkä täsmentää. Me puhumme kahteen otteeseen ympäristöministerineuvostokokouksessa, epävirallisessa ja virallisessa kokouksessa tästä ilmastoasiasta. Me mietimme, pohdimme tätä työ, kalupakkia, josta löytyy eri välineitä, ja sitten tämä lähetetään valtiovarainministereille, jotka keskustelevat tätä epävirallisella ja virallisella tasolla, jotta sitten saamme sieltä jonkinlaisen lisän. Mutta olette täysin oikeassa. Meidän täytyy linjata politiikkojamme meidän ei tulisi sortua siiloajatteluun silloin, kun puhutaan ympäristöstä, maataloudesta, vaan meidän täytyy ajatella näitä kokonaisuutena. Sitten edustaja Konechna. Esititte kysymyksiä kansallisista päästökatoista, mitä aiomme tehdä – me aiomme käydä kahdenvälisiä neuvotteluja maiden kanssa ja maaryhmien kanssa syyskuusta lähtien. Me yritämme viedä asiaa eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista, jotta tästä jumiutuneesta tilanteesta päästään eteenpäin. Ja sitten esitettiin kysymyksen myöskin GMO-tuotteista ja kuluttajan suojasta. No nämä ovat asioita, jotka kuuluvat kansanterveys- ja maatalousministerille. Eli minun mielestäni on parempi, että he vastaavat näihin kysymyksiin. Sitten Eichhout. Minun mielestäni Euroopan kanta on hyvin kunnianhimoinen. Meillä on tämä ainakin 40 prosenttia ja me odotamme hyvää neuvottelumandaattia syyskuussa. Meidän täytyy olla selvillä vesillä näiden viiden vuoden syklien kautta. Me tarvitsemme dynaamisen sopimuksen ja tämän kautta kunnianhimoja täytyy nostaa sitä mukaan, kun asia etenee. Jos me näemme, että kunnianhimoja voidaan nostaa tai jos me ylisuoritamme, niin silloin me voimme dynaamisen sopimuksen kautta tulee olemaan mahdollista saada aikaan parempi tulos. Ja tärkein asia ilmastoasioissa on se, että meillä on selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet, jotka ovat kaikkien ymmärrettävissä, ja että nämä pitkän aikavälin tavoitteet ovat myöskin selvillä, jotta teollisuus ja taloudelliset toimijat ovat tietoisia siitä, että me haluamme vähentää päästöjä vuosisadan loppuun mennessä viimeistään. Sitten eh, merihabitaatti, no se on osa biologisen monimuotoisuuden strategiaa. Eli siitä tullaan, sitä tullaan tarkastelemaan tarkasteluvaiheessa. Ja sitten, niin minun mielestäni jo tällä hetkellä meillä on paljon ratkaisuja ja nämä kaikki osoittavat sitä, että ilmastonmuutosasioissa on liikehdintä. Ja kuten jo sanoin, niin meidän täytyy saada aikaan sellainen narratiivi, joka on lähellä kansalaisia ja joka sitoo meidän prioriteettimme, joka on siis suojella kansalaisten elämää pitäen samalla mielessä se, että meillä on yksi planeetta, jolla me kaikki yhdessä elämme ja me olemme jo kestävyyden rajoilla tällä hetkellä. Eli kolme kestävyyden pilaria, ekologia, yhteiskunnalliset asiat ja talous ja oikean narratiivin kautta nämä kaikki tulisi nivoa yhteen ja meillä tulisi olla yksi ainoa prioriteetti, joka olisi kansalaisten elämänlaadun ylläpitäminen. Toivon, että olen nyt vastannut suurimpaan osaan kysymyksiä ja haluaisin kiittää teitä tuesta. at this stage, but now we... Kiitos. Nyt aloitamme sitten toisen kierroksen ja tulee lisää kysymyksiä. Välittömästi ainakin puheenvuoron Michel Dantanille, mutta muistutan, että haluamme pitää kiinni aikataulusta äänestyksiä varten ja pyytäisin, että puheaika pysyisi puolestatoista minuutissa. Michel. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, sallikaa minun ensinnäkin toivottaa teille paljon menestystä tehtävässänne. Teillä on rankka tehtävä seuraavan puolivuotiskauden aikana. Te olette esittäneet painopistealueenne. Euroopan komissio on äskettäin aloittanut julkisen kuulemisen Habitat- ja lintudirektiivistä REFIT-ohjelman puitteissa ja biodiversiteetistä pitäisi eurooppalainen strategia tämän vuoden loppuun mennessä saada aikaiseksi. Tämä uudelleen tarkastelu pakottaa meidät siihen, että meidän täytyy löytää ratkaisut maatalouskysymyksiin Tällä hetkellä yli 8000 eläintä kuolee susien suissa. Ja tämä ei ole enää uhanalainen alu, laji. 2012 raportti puhuu siitä, että tämä laji on jo, sen tila on hyvä tällä hetkellä. 80 prosenttia näistä susista löytyy Alpion alueelta. Ranskassa minulle annettiin sellainen tehtävä, jonka pohjalta vierailin useissa eri eurooppalaisissa maissa. Minä olen vuoden nähnyt Romaniassa ja Puolassa sen, miten ihmiset ovat asuneet tietynlaisissa mökeissä, toisin kuin Italiassa tai Ranskassa. Hyvä ministeri, on ihmisiä, joiden kaikki omaisuus on ryöstetty. Ja sitten minä todellakin pyytäisin teitä nyt pohtimaan, tätä lajia, jo tätä saalista ja tämä on hyvin vakava asia psykologisesti eri maataloustuottajille ja tänä päivänä voin sanoa, että Tour de France, suuri pyörä, pyöräilytapahtuma, joutuu kärsimään epätoivoisten maanviljelijöiden mielenosoituksista. Nyt Um, uh, Kiitos. Minä halusin vain sanoa kiitokset uh, siitä, että tulitte niin, että puhuit tästä kansallisesta uh, päästökattodirektiivistä, NEC-direktiivistä, olisin kuulla hiukan enemmän yksityiskohtia siitä, miten näette asian etenevän neuvostossa, millä todennäköisyydellä. Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä luin siitä, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona pyrkii eh, vihertämään eh, talouden ohjausjaksoa niin, että ympäristö vedetään paremmin mukaan tällaiseen talouden hallinnon laajempaan kiertoon. Miten teidän puheenjohtajavaltiona tulee vihertämään tätä Euroopan EUn taloushallintoa? Thank you very much. Kiitos. Rovan Köling. Um, thank you, minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen kansallisesta päästökattodirektiivistä, ei mitenkään yllättävästi. Puhun lyhykäisesti. Me emme voi ennalta arvioida tämän päivän äänestyksen tulosta tai täysistuntoäänestyksen tulosta lokakuussa, mutta te ja minä olemme keskustelleet tästä ja tiedän, että hieman neuvostossa puuttuu nyt pontta ja asian tarttumista, ja tämä on valitettavaa. Minä haluaisin kysyä teiltä, että voitteko te vahvistaa minulle, että te kesäloman jälkeen varmistatte sen, että keskustelette herra Timmermansin kanssa. Mehän tiedämme, että hän on valvova henkilö tämän direktiivin edistymisen suhteen. Varmistatteko meille, että puhutte herra Timmermansin kanssa ja varmistatte sen, että hän vie tämän asian eteenpäin, eikä vedä sitä pois riippumatta parlamentin äänestystuloksesta. Thank you very much. Kiitos. Rova Beda. Mr. Tolbert. Anteeksi, herra Turvals confused chairperson. Joka tässä, joka sekoittaa puheenjohtajaa. Katsotaan onnistuuko tämä. Kiitos siitä, että olette täällä tänään, oma ministeri. Ja nyt selkeä kysymys. Vuonna 1953 säydelliseen suurten tulvien aikana merimetsojen kanta tuhoutui ja silloin tehtiin päätös siitä, että suojeltiin lailla merimetsoja. Mitä on sen jälkeen tapahtunut? vuodesta 1986-1987 lähtien tämä lintu on muuttunut suoraan vitsaukseksi. Niitä oli 20 000 Ruotsissa, niitä on 30 000 äh, Tanskassa, niitä on Saksassa, Puolassa, Baltian maissa, luultavasti Kaliningradin alueella, vaikka venäläiset olivat tienneet tästä sitä yhtään mitään. Ja meillä on niitä Suomessakin. Ja tavallisesti ministerit eivät tee asialle yhtään mitään, istuvat vain tekemättä mitään, koska päätökset ovat epämiellyttäviä. Se on yksi näistä epämiellyttävistä päätöksistä, joita tekin joudutte tekemään. Ja odotan mielenkiinnolla teidän vastaustanne tähän kysymykseen. Thank you very much. Kiitos. Sheila Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik kijk naar de minister. Ik, uh, ik hoop dat... Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että puheenjohtajakaudesta tulee hyvä ja minun kysymykseni, joka tulee Alankomaista ja jonka haluan teille esittää, se liittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin kiertotalous. Kiertotalous on äärimmäisen tärkeä myöskin maataloussektorin kannalta. Oletteko te valmis kertomaan, miten me saavutamme tavoitteet suojelemalla ilmaa ja maaperää ja vettä. Toiseksi kiertotalouteen liittyen mineraalipitoisuudet, niistä on puhuttu jo 30 vuotta, mutta näihin tulisi saada jonkinlaista lainsäädäntöä. Sitten Natura 2000 tuen tavoitteita me olemme niiden suhteen positiivisella mielellä, mutta on myöskin konkreettisia täytäntöönpanotoimenpiteitä ja olisin halunnut antaa teille listan näistä ongelmakohdista, jotta koetettaisiin yhdessä löytää ratkaisuja, koska aina puhutaan tehoviljelystä, mutta meillä maanviljelijät, jotka ovat jo satoja vuosia eh, viljelleet maata, joutuvat jättämään maatilansa. Tässä ei ole kysymys ainoastaan pienistä eläimistä tai mehiläistä, vaan myöskin isompien eläinten suojelu on tärkeää. Kiitos. Herra Panjo. Madame la présidente. Rouva ministeri. Kiitoksia ja kiitokset siitä, että te haluatte viedä kunnianhimoisesti politiikkaa eteenpäin tässä puolivuotoskaudellanne. Ensi viikolla uudelleen kuulen teitä Luxemburissa ympäristöministeriin, ympäristöministerien epävirallisessa neuvostossa, koska edustan siellä puheenjohtaja Laviaa. Olen esittelijänä COP21 mietinnössä ja tämän vuoksi haluaisin puhua tästä uudesta rahoituksesta, joka on varmasti kulmakivenä meidän sopimuspöytäkirjassamme Pariisissa ensi joulukuussa. Nyt käsittelyssä täällä parlamentissa on ja myös kaikkien EU-toimijoiden keskuudessa käsittelyssä on uusi rahoitusmekanismi, josta keskustellaan. Millä tavalla suurissa maailmantalouksissa voidaan kehittää ilmastomyönteisiä ratkaisuja ja puhutaan myös verotuksesta, jonka kautta voidaan rahoittaa vihreää teknologiaa Tämän lisäksi meillä on Junckerin suunnitelma, strategiset investoinnit, julkiset takuutut, erityinen investointi vihreään teknologiaan ja saatujen tulojen siirtäminen kohti vihreää kehitystä. Tämän vuoksi on mielenkiintoista käsitellä tätä asiaa. Haluaisinkin kysyä teiltä, kun ajatellaan tätä uutta rahoitusmekanismia, niin mitkä ovat niitä painopistealueita, joita te haluaisitte tuoda keskusteluun mukaan? Ja lopuksi, hyvä ministeri, haluaisin vielä puhua glyfosatia, joka on useissa kaupungeissa, julkisissa puistoissa käytettävä myrkyllinen aine. Luxemburgissa hyväksyttiin lainsäädännö, jossa kielletään tämän aineen käyttäminen vuodesta 2016 lähtien julkisilla alueilla. Aiotteko te myös tätä glyfosaattikysymystä käsitellä? Thank you very much. And now... it Kiitos. Nyt Hauken. Mange tak, og øh, Tack øh, för till... Øh, Kiitos. Kiitos äh, siitä, että olette tehtävä tässä kokouksessa. Meillä on suuria odotuksia, jotka kohdistuvat Luxemburgin puheenjohtajakauteen. On hyvin tärkeä direktiivi, joka on äh, liittyvät nimenomaan lintuihin, joka on hyvin tärkeää. Tämä liittyy tällaiseen luonnon monimuotoisuuteen ja se on se direktiivi, johon liittyviä valituksia meillä on eniten vetomusvaliokunnassa. Se osoittaa, että kansalaiset ovat tietoisia tästä asiasta ja me sovellamme näitä luonnon monimuotoisuutta koskevia direktiivejä. Tietenkään niitä ei pidä heikentää, mutta me toivommekin, että te, ministeri ja neuvosto, suojelette tätä komission suuntaan, joka katsoo luonnon hyvin mitättömäksi asiaksi. Herra Timmerman sanoi, kun puhuimme muovipusseista, että häntä ärsytti koko asia hän sanoi, että jäsenvaltiot hoitavat tällaiset asiat. Minä toivon, että te olette parlamentin puolella ja suojelette luonnon monimuotoisuutta Euroopassa. Näitä direktiivejä ei pidä ryhtyä avaamaan uudestaan. Meidän pitää huolehtia sitä, että kaikki noudattavat niitä. Cini. Nyt herra Pedicini. Grazie Presidente. Signora Ministro, noi è... Äh, eh, grazie intanto per essere... Hyvä ministeri, Ensinnäkin kiitokset siitä, että tulitte valiokuntaamme. Me olemme paljon puhuneet kiertotaloudesta ja mehän olemme voineet todeta, että tämänhetkinen taloudellinen malli ei toimi ja se on jopa kansalaisten terveydelle vaarallista. Toivon mukaan tajuatte, tekin tajuatte sen, kuinka järjetöntä on pyrkiä loputtomaan kasvuun. Me emme tarvitse loputonta kasvua, me tarvitsemme tasapainoa. Ja jos me tarkastelemme nyt Luxemburgin tavoitteita, niin kiertotalous on yksi teidän prioriteeteistanne ja tämä miellyttää meitä. Mutta mietin tässä kuitenkin sitä, mitkä jäsenvaltiot todellakin haluaisivat sitoutua tähän toimintaan, koska kiertotalousmalli, jos se halutaan ottaa vakavasti, se ei voi perustua fossiilisia polttoaineita käyttäväin teollisuuden aloihin. Me olemme kuitenkin tietoisia siitä, että tällä teollisuuden haaralla on hyvin voimakkaat lobbarit täällä Brysselissä, eli on jo nähtävissä, kuinka ne vaikuttavat päätöksentekoon kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin eurooppalaisella tasolla. Eli yksinkertainen kysymys. Aiotteko puheenjohtajakaudellanne lähteä tähän suuntaan? Aiotteko te taistella öljylobbia vastaan? Herra Florence. Nova ministeri, olette minun 52 neuvoston puheenjohtajan, ja minä toivon, että teillä naisena on enemmän voimaa ja enemmän myöskin kykyä viedä asioita lävitse kuin kaikilla miespuolisilla kollegoillanne eurooppalaisten sääntöjen toimeenpanossa. Nimittäin se on asia, joka on todella tärkeä, siihen täytyy nyt ehdottomasti puuttua. Ja olisin yhdellä sanalla sanoa ranskalaiselle kollegalle, joka istuu täällä edessäni, mitä tulee susiin. Metsästyksen interryhmä pitää tässä talossa suuren konferenssin syksyllä, ja minä toivon, että kaikki osallistutte siihen, sillä vain kun meillä on selkeä kanta suhteessa neuvostoon ja komissioon, voimme vaikuttaa asiaan. Kiitos tästä henkilökohtaisesta mainontatilaisuudesta nyt interryhmille. Thank you very much. Kiitos. Herra Brannen. Uh, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä aiheista, joita ei ole vielä käsitelty. Ensinnäkin hiilinielut ja varastointi ja sitten puubiomassa. Ensin tämä hiili Eurooppa on eh, hiiliteknologiassa jälkijunassa ja tätä täytyy kuitenkin viedä eteenpäin, jotta voidaan torjua ilmastonmuutosta. EUn tasolla on hiili, hiilivarastoinnista ja talteenotosta erilaisia näkemyksiä. Millä tavalla te aiotte, jos kantanne on myönteinen, viedä eteenpäin puolivuotiskaudellanne hiilen talteenottoa ja varastointia? Toinen kysymys liittyy sitten puubiomassaan. EU-ssa eritoten pellettimuodossa käy, poltetaan paljon puuta verrattuna eritoten Yhdysvaltoihin. Ja tätä tehdään energian saamiseksi. Tämä, tätä tapahtuu hyvin laajamittaisesti. Euroopan parlamentin yksittäisenä jäsenenä en kyllä tiedä, onko tämä ympäristön kannalta hyvä vai huono asia, mutta on tieteellisiä raportteja olemassa niin puolesta kuin vastaankin ilmastonmuutos mielessä. Aikooko valtio kaudellansa millään tavalla selventää ö, tätä kysymystä, joka liittyy laajamittaiseen puun polttamiseen sähkön tuottamiseksi? Kiitoksia. Thank you, Mr. Ba- Kiitos. Viimeinen pohja. Tova Heivi. Presidente, grazie eh, ministro. Io volevo fare una domanda sulla... Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka liittyy GMO-direktiivi uudistusehdotukseen. No, ehkä voin esittää tämän kysymyksen kollegalleni tänä iltapäivänä. Haluaisin esittää teille kysymyksen, johon kollegani jo viittasi. Oletteko te tietoisia siitä, että kansainvälinen syöpätutkimusvirasto tulee hiljattain julkistamaan tutkimuksensa tuloksia, ja jotka tulevat muodollisesti määrittelemään tämän aineen karsinogeenisesti, mutta Minun omalla alueellani Lombardiassa tätä ainetta käytetään hyvin laajalti. Meidän täytyy valvoa tämän aineen käyttöä. Eli koska on välttämätöntä valvoa torjunta-aineiden käyttöä, niin tätä valvontaa täytyisi tehdä samalla tavalla kaikkialla. Miten on mahdollista, että Lombardiassa yksi asia on mahdollista ja toisissa, toisilla alueilla se ei ole mahdollista? Eli meidän täytyisi tarkastella, mitä vaikutuksia näillä torjunta-aineilla on kansalaisten terveyteen ja ympäristöön, koska tutkimustulokset ovat hyvin huolestuttavia on jo aivan selvää, että että torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttö ovat vakava uhka biologiselle monimuotoisuudelle. Tämä on pidettävä mielessä silloin, kun me tarkastelemme biodiversiteettistrategiaa vuodelle 2020. Tämä on otettava huomioon. Madame Dalli. Ja, ja Dalli. Eh, grazie ministro, sanusa linguatia il malti. Eh... Minä aion puhua maltaa. Haluaisin keskittyä siihen, miten on pantu Euroopan unionin poliittista puitetta toimia, joka liittyy ilmanlaatuun ja siitä, että on voimakkaita tarvetta vähentää saastumista. Kysymys on ilman laadusta, ympäristölaadusta. Te puhuitte näistä asioista alustavassa puheenvuorossanne, rouva ministeri, kuten huomasitte, ilmansaastumisen ongelmiin liittyvät saasteet, joita tulee eri kulkuneuvoista ja Näihin siirtyy typen oksideja ja <clears throat> hiukkasia näihin saastuttaviin aineisiin. Ja myöskin on tapahtunut metaanin lisääntymistä, mikä vaikuttaa myöskin äh, kasvihuonekaasupäästöihin. Nyt Euroopassa on kuusi säädöstä tällä hetkellä, jotka koskevat erilaisia äh, nestemäisellä polttoaineella kulkevia äh, kasvulla, kasvulla kulkevia ajoneuvoja, ja nyt on myöskin euro 5, euro 6, jolla on pyritty säätelemään näitä. Nyt tämä ilmanlaatukysymys, sanoit, että se on teille prioriteetti kysymys ja tämä on myös asiakirjassa, jonka olen jakanut, ja joka koskee puheenjohtajakauden prioriteetteja. Voisitko antaa meille lisätietoa siitä, mitä tuloksia te haluatte saavuttaa puheenjohtajakauden loppuun mennessä, mitä tulee nimenomaan ilmanlaatuun ja myöskin siiteksien eh, direktiiveihin koskevat euro 6 ja euro 5. Mikä on teidän kantanne? Sanoitte, että ole yhtä mieltä delegoituista säädöksistä silloin, kun on kysymys perustavallisista kysymyksistä ja päästö, päästöjen mittaamisesta ajokokeissa, mutta miten te näette asian sitten, kun neuvottelemme asioista, jotta päästäisiin sopimukseen sekä kun parlamentti on valinnut kantansa? Kiitos. Ja nyt, rouva ministeri, meillä on todellakin paljon kysymyksiä. Ainakin teille puheenvuoron, jotta voitte vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja toivomme, että pystytte antamaan vastauksenne 10-12 minuutissa, koska meillä on äänestysjakso tulossa. So, thank you very much. Kiitoksia. Ja olen herra Dantään pannut merkille ja kirjannut ylös huomionne, samoin herra Turvaltsin huomiot. Herra Zabdansin kysymys. Kyllä, Euroopan, eurooppalaisen ohjaajakson vihertäminen. Minun mielestäni on tärkeää puhua erilaisista tuista. Jos nähdään viimeaikaisia tutkimuksia, niin nähdään, että että paljon rahaa menee niin fossiilisiin polttoaineisiinkin kuin haitallisiin käytänteisiin maataloussektorilla. Ja tämän vuoksi me käymme keskusteluja toivon mukaan hyviä komission kanssa, koska me tiedämme, että mitä tapahtuu, jos rahoitus ei ole kunnossa. Rovo Schreierille. Kyllä, kiertotalous on meille erittäin tärkeä asia. Resurssitehokkaan talouden pitäisi olla, pitäisi olla avain kysymys ajatellen talouden kilpailukykyä ja kestävyyttä. Tästä syystä, ja tällä kenties vastaan myös äh, herra Peditsinin kysymykseen. Me tarvitsemme tasapainoa, se on totta, mutta näemme, että kiertotalouteen liittyy valtaisia hyötyjä. Me olimme yksi 11 jäsenvaltiosta, joka viime vuonna allekirjoitti kirjeen komissiolle, jossa sanottiin, että meidän ei pitäisi vetää pois jätepakettia. Ja meidän, me olemme sitä mieltä, että Potosnikin esittämä asia pitäisi käsitellä. Viime vuonna neuvostossa 23 jäsenvaltiota puolsi kiertotaloutta ja sitä, että meillä olisi hyvä jätehallinto ja että tuotteet pidettäisiin mahdollisimman pitkään kierrossa taloudessa. Meille tämä on tähdellistä. Me aiomme mahdollisimman pian ryhtyä työhön koska olemme esittäneet tämän, sitten kun olemme esittäneet uuden ehdotuksen. Herra Parnio, hyvä esittelijä, COP21 esittelijä. Esititte kysymyksen rahoituksesta. Meille tämä on aivan avainkysymys. Meillä täytyy olla tällainen työvälinepakki ja se mahdollistaa sen, että meillä on mahdollisimman paljon rahoitus, uusia rahoitusmekanismeja siellä voi olla mukana investointeja, veroja, vihreitä investointeja, vakuutuksia. Meillä on valtaisasti mahdollisuuksia, jotka voidaan laittaa tähän työkalupakkiin. Ja tässä vaaditaan, että tämä vihreä ilmastorahasto, joka on aivan tähdellisen tärkeä, sen pitäisi pystyä toimimaan jo ennen Pariisia niin, että voidaan saada kaikkien luottamus tähän. Tämä Green Climate Fund, tämä ei ole ainut väline, jota käytetään, mutta meillä pitäisi olla vaan meillä pitäisi olla paljon eri lähteistä tulevia rahoitusvälineitä, kun puhutaan ilmastopolitiikasta. Ja kun ajatellaan 2020 vuotta ja aika ennen sitä, niin meillä täytyy olla hyvät välineet niin, että Euroopan unioni voi pitää kiinni johtoroolistansa. Kenties nyt puhunkin englantia, koska tästä asiasta on kysytty jo kahdesti. Tämä kuuluu maatalousministerin salkkuun. Meidän täytyy kansallisella tasolla tehdä yhteistyötä ja meidän täytyy päästä eroon tällaisesta umpioajattelutavasta. Ja tämä on tärkeä kysymys. Rova Aukenille luonnon monimuotoisuudesta. Kiitokset kysymyksestä. Ne olen yhtä mieltä teidän kanssanne ja toivon, että saan tukea teiltä. Kiitos myös herra Florentsille siitä, mitä tulee toimeenpanoon, se, koska se todellakin on ratkaisevan tärkeää, ja me pyrimme niin sanoakseni toimimaan, mutta toimeenpanon ohella täytyy tietysti myöskin aina ottaa esille rahoitus. Ja siinä on tietysti siitä, että myöskin sovitetaan yhteen eri politiikan aloja. CCSS um, is not an issue during our present... Niin. CSSS Tämä ei kuulu meidän puheenjohtajuuskaudellemme. Meillähän on Luxemburgissa hyvin rajoittava lainsäädäntö. Meillä on energia- ja ilmasto pääjohtajien kokous. Meidän täytyy puhua siitä, että me tarvitsemme kestävän lähestymistavan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Rouva Evi. Glyfosaat tietysti valvonta, niin kuin sanoinkin, niin yhteistyö on tässä aivan välttämätöntä ja me odotamme tutkimustuloksia nyt vielä. Meidän ei pidä pelkästään puhua glyfosaatista, vaan yleisestikin torjunta-aineiden käyttämisestä. Ja sitten lopuksi ilmanlaatu ja ilmasto. Kyllä. Me yritämme tehdä parhaamme. Me olemme valmiita keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja yrittämään löytää myöhemmin poliittista yhteisymmärrystä. Tiedän, että on vaikea viedä tätä eteenpäin, mutta teemme parhaamme niin, että mahdollisimman nopeasti voimme tätä käsitellä. Unohdin tässä edustaja Görlingin. Niin, halusin teille sanoa, että olin äskettäin yhteydessä pääsihteerin. Minä olen vain <laughs> tämän kirjoittanut tänne, että olin äsken yhteydessä pääsihteerin. Hyvä. Olen todella ollut äskettäin yhteydessä pääsihteerin tästä asiasta ja keskustelimme siitä. Ja me teemme kyllä parhaamme niin, että voimme edetä ilmastolaatukysymyksessä kansallisten päästörajojen, päästökattojen osaltakin. Kiitos. Uh, Thank you very much for your... Kiitos näistä vastauksista. Uskoakseni voimme nyt päättää tähän ensimmäisen osan kokoustamme. Kiitämme Luxemburgin ympäristöministeriä hyödyllisestä näkemysten vaihdosta ja tilaisuudesta saada vastauksia kysymyksiin, joita kollegat esittävät. Kiitos paljon. Keskeytämme kokouksen muutamaksi minuutiksi ja sitten aloitamme äänestykset.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 No niin, nyt on aika aloittaa äänestysten hoitaminen. Ennen äänestyksiä minun täytyy ilmoittaa teille erästä asiasta. Martin Fuchs lähtee Envin sihteeristöstä ja liittyy TRAN-valiokunnan sihteeristön. Haluan kiittää häntä tuesta ja työstä Envin jäsenten kanssa ja toivotan hänelle paljon onnea ja menestystä uudessa tehtävässä. Ja nyt me voimme aloittaa äänestyksen kohdasta viisi esityslistallamme, esityslistallamme eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta. Aloitamme välittömästi yhdestä, yhdellä ainoalla äänestyksellä koneellisesti ja koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Äänestämme direktiivistä ja onnittelemme esittelijä Gritsiä edellisestä kohdasta ja voimme ryhtyä äänestämään nyt. Seuraavasta mietinnöstä rouva Girlingin tekstistä. Äänestämme ensin tarkistuksesta 14a agrivaliokunnalta, mutta siirryn nyt puhumaan Italiaa. Puolesta. Ääni. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan tämä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelen. Hyvin tämä alkoi. Kenties tässä tuli pieni tulkkausero ja luulin, että tämän lopputulos olikin myönteinen. No niin, seuraavaksi tarkistus 126. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 5 lisäyksenä kompromissin 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus ITRE 9 joka on samanlainen kuin tarkistuksessa 128 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Kompromissi neljä. Minulla on äänestysluettelossani jotain virheitä. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Kompromissi 22 raukeaa ja seuraavaksi kompromissi 4a puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 155. 155 kollega Eikhautilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 18 kompromissi. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus kompromissi 19. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Dobbiamo votare adesso. No niin, sitten meidän pitäisi äänestää kompromissista numero 21. Tässä menee pitkään, kun tätä etsii, koska hypätään paljon eteenpäin. Äänestysluettelossa kompromissi 21. Kompromissi 21 puolesta Vastaan. tyhjä Hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Äänestämme tarkistuksesta ITRE 12. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 183 Dorfmanilta ja muilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 184 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Jos haluatte tarkistaa, niin kyllähän se passaa. Tarkistetaan. Meillä on yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 186 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Seuraavaksi ITRE 3. ITRE 13. 187 tarkistuksesta pitäisi äänestää, koska kompromissia 22 ei hyväksytty. Eli tarkistus 187 seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi Itre 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten kompromissi yksi. Puolesta, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tämän jälkeen kollega Pietikäisen tarkistus 209. Tarkistus 209. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tästä menemme tarkistukseen 212. 212 kollega Konechnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 215. Äänestämme tästä, koska kompromissia 22 ei hyväksytty. 215 siis puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 20, joka on samanlainen kuin 213 ja 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 216 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten Itre 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Itre 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 222 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 22 ja 218 ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 220-221, ne ovat samanlaisia puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Agri. Anteeksi, tarkistus 23 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus ITRE 18 puolesta. ITRE 18 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 228 Berryltä ja Federleiltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 230 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 231 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämän jälkeen Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 251 kollegoilta Kaputo ja puolesta ja vastaan. tyhjä Hyväksytty. 252 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. No tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin. Sitten tarkistus 254 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 257 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 260 ja ITRE 20 ne ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistukset 262 ja 263 ja 260, 263 siis puolesta vastaan tyhjä Hylätty. Tarkistus 264. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi numero 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 269 kollega Konechnalta puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 270 ja 271 ja 2, 3 ja ITRE 21 ovat kaikki samanlaisia puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 274 kollega Visnievskalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Itre 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 276 ja 277 identtisiä puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tämän jälkeen tarkistus 278 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 279 puolesta vastaan tyhjä ylätty. Äänestämme seuraavaksi kompromissista kolme puolesta. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämän jälkeen meillä on äänestyksessä kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus, tarkistukset 293 ja 294, jotka ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämän jälkeen Agri 31 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Seuraavasta ei olekaan äänestystä. 296 tarkis 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 298 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistukset 299301 ja 302, jotka ovat identtisiä äänet puolesta, vastaan, Tyhjä. tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Tämän jälkeen tarkistus 300 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Sitten seuraavaksi tarkistus 305. 305 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty ja hylätty. Sitten Agri 33. Agri 33 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämän jälkeen kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 14 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin numero kaksi. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämän jälkeen kompromissi kuusi. Kompromissi kuusi puolesta. Ah, puheenjohtajakorja. Agri 36 pitää vielä äänestää. Agri 36 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 348 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 350. 350 puolesta. Tyhjää. Hylätty. Tämän jälkeen tarkistus 352 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20, äh, kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus ITRE 32. ITRE 32 äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi samanlaista tarkistusta 358 ja 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen siirrymme tarkistukseen 46 esittelijältä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 362 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten. Tarkistus 300 363. 363 äänet puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 364, 365, 366 ja ITRE 34 ne ovat samanlaisia puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi ITRE 35 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 6, joka on samanlainen kuin Agri 17 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 7 esittelijältä puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Agri 18 puolesta. Vastaan, tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 11 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tämän jälkeen tar- tarkistus 136 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sosialistit ehkä voisivat nostaa paremmin kätensä. Seuraavaksi tarkistus 137 puolesta, vasta, mm, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tämän jälkeen kollega Xidin tarkistus 367 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 362, 372 äh, puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 373 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tämän jälkeen mhm. tarkistus 412 412. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 413 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 414 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Agri 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 415 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus Agri 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 417 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 418 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 419 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tämän jälkeen ITRE 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 420 puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. Tämän jälkeen kompromissi 9 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus Akri 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 428 429. Yhdessä ne ovat identtisiä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan tämä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ah, pyydän anteeksi. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 430 ja 431 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 432 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 433 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 434 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 435 ja 436 yhdessä. Ne ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Koska kompromissi 23 hylättiin, äänestämme tarkistuksesta 437 ja tarkistuksesta 441 yhdessä puolesta vastaan Sosialistit, mitä te äänestitte? Käsiä ei näkynyt. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylät. Seuraavaksi 438 439 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ITRE 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 442 ja 443 ne ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 444 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 445 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 448 ja 449 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 452, 453, 454, ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Neljä, viisi, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4, 5, 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4, 5, 9, 4, 5, 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4, 6, 3, 0 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 461 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 464, 465 identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 469 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 470 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä seitsemän yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty.

477 ja 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 483 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 484 Florentsilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 485 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 487 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 488 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 489 ja Agri 50 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 493 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 494 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Votiamo adesso l'emendamento 5. Seuraavaksi 501 ja 502 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi yksi seitsemän puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 519 ja ITRE 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Molemmat. 520 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten johdantosan kappaleet, tarkistus 52, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Agri kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 ja 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 ja Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 e ja agri 5 identi. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Agri 3. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme Itre viidestä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. essendo stato adottato l'emendamento 89. Eli nyt olemme hyväksyneet 89 ja moni rauke, eli nyt äänestämme 92 aasta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Andiamo avanti, abbiamo verificato che tutti... Siirrytään eteenpäin. Eli kaikki ne aikaisemmat raukeavat, eli äänestämme seuraavaksi 101. Danska, Puutto, Brannenlainen, Bock. Eli 101 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 108. Yksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 ja 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 12. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Ehdotus muutettuna. Äänestys alkaa. Avete votato tutti, il voto... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paljon kiitoksia. Ja onnittelut esittelijälle. The last report for today. Sitten tämän päivän viimeinen mietintö. you are ready, we can start. Jos olette valmiita, niin voimme aloittaa viimeisen äänestyksen, joka koskee uutta strategiaa Adrian ja Joonian meren alueelle. Esittelijä on herra Affronte. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää En ole aivan varma. Eli 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan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 kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tässä vaiheessa äänestämme lausunnosta muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli kiitokset kollega Afrontelle. Täten äänestys, äänestykset on käyty läpi. Pidämme kahden minuutin tauon ja sen jälkeen jatkamme eteenpäin, kunhan ne, jotka eivät ole kiinnostuneita seuraavasta aiheesta, ovat poistuneet salista. Dear colleagues. Hyvät kollegat. Dear colleagues, we can start. Hyvät kollegat, voimme siirtyä kohtaan yhdeksän esityslistallamme. Eli käymme keskustelua lausuntoluonnoksesta Euroopan unionin yleiseen talousarvioon vuodelle 2016. Ja aloitan antamalla puheenvuoron komission edustajalle. Komission näkemys lausunto luonnokseen ja komission esitystä kuuntelemme. François Casana tai Vitoli Leclerc, kumpi teistä haluaa? Voitte aloittaa. Okay, thank you, Mr. Chairman. I'm Mr. Leclerc representing... Kiitos, minä olen Leclerc, joka edustan pääosastoa, joka vastaa kansanterveydestä ja elintarviketurvallisuudesta. Meillä on kaksi ohjelmaa, terveys ja rehu ohjelma ja tässä on 52 miljoonaa ja 264 miljoonaa, joka liittyy ravintorehuun ja tämä vastaa nyt kolmatta vuotta siis monimuotoisesta rahoituskehyksestä ja meillä ei ole mitään erityisiä ongelmia. Mitä tulee maksimäärärahoihin vuoden 2014 lopussa meillä ei ollut mitään ongelmaa kansanterveyden ohjelman osalta, emmekä odota Eh, tänäkään vuonna mitään, joten eh, emmekä ensi vuoden lopullakaan. Mitä tulee taas ongelma jäsenvaltio piti vakuuttaa siitä, että on hankkeet, jotka ovat itse toteutua vuoden 2014 loppuun mennessä. Vain osittain saatiin suolta maksatusta mutta tehtiin välittömästi 2015 vuoden alussa. Emme odota tänä vuonna mitään erityisiä ongelmia ja summat, jotka nyt on varattu maksumäärärahoihin vuodelle 2016, niiden täytyisi oikeastaan olla myöskin riittävät kansanterveyden ja terveysturvallisuuden pääosasto vastaa myöskin viidestä virastosta ja niistä on EMA ja EKA ja Pidokset, jotka on rahoitettu täysin eu direktiivistä rahoitettu on EFSA ja tautin se valvontakeskus ECDC. Mitä tulee henkilöstöön, joka tulee näihin neljään näistä virastoista, heinäkuun komission tiedotteen mukaisesti 2003 vuoden osalta, mitä tulee sitten biosidiaktiviteetteihin ekassa, on eri summia, eri henkilöstaso, lähtee liikkeelle siitä, mikä oli jo tulojen odotettu taso, joka on nostautunut alhaisemmaksi kuin odotettiin, ja on tehnyt muuttaa tuen suuruutta ja myöskin muuttaa henkilöstön määrän suunnitelmia virastossa. Mitä tulee sen pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimenpiteisiin, raportti on lähetetty parlamentille tästä asiasta työasiakirja, joka vuonna joka sisältää kaikki elementit, jotka liittyvät näihin pilottihankkeisiin. Meillä ei ole mitään kommentteja tähän lausuntoon. Kiitos. Oui, merci. Donc je, je suis François Casana. Je vais... Olen François Casana ja olen ympäristöpääosastolta ja ilmastonmuutoksen pääosastolta meillä on LIFE-ohjelma, joka koskee näitä kahta pääosastoa, eli kolmannes osaltaan äh, ilmastonmuutoksen pääosastoon ja kahdelta kolmelta osalta äh, ympäristön pääosasto. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne on sellainen, että me olemme iloisia siitä, että 6,4 prosentilla sitoumusmäärärahoja on nostettu. Tämä oli siis komission ehdotus ja meidän mielestämme tämä mahdollistaisi sen, että voimme vastata uusiin sitoumuksiin, jotka liittyvät projekteihin, jotka täytyy rahoittaa vuonna 2016. Kuten tiedätte, yksi osa ohjelmaa on omistettu toimeenpanovirastolle, joka hallinnoi kaikkia projekteja ja ympäristön pääosasto jatkaa entisten omien käynnistämiensä projektien hallinnointia. Meillä on myöskin Kööpenhaminan virasto, siis ympäristövirasto, jota koskevat ehdotukset ovat linjassa komission ehdotuksen kanssa – Meillä on myöskin erityinen budjettikohta, joka liittyy kansainvälisiin konferensseihin ja monenvälisiin sopimuksiin. Ja tässä me pyydämme lisäystä, koska me saamme uusia asioita hoidettavaksi liittyen Nagojan sopimukseen ja monivuotiseen biologiseen monimuotoisuuteen. Ja Euroopan parlamentilla on myöskin uusi sopimus, joka liittyy rajat ylittäviin vesistöihin. Tämä budjettikohta on aika lailla arkaluotoinen, koska sen määrä on riippuvainen vaihtokursseista, koska me maksamme dollareissa. Ja tämä, tätä on leikattu Koreperin toimesta – Eli tässä suhteessa me olemme hieman huolissamme tästä budjettikohdasta vuodelle 2016. Sitten mitä tulee maksuihin yleisesti ottaen, niin me olemme hieman optimistisempia kuin olimme viime vuonna. Siinä mielessä, että summat näyttäisivät sellaisilta, että vuodesta 2016 löydämme tavanomaisen tilanteen, mitä tulee maksumäärärahoihin ja niiden suhteeseen kysyntään. Koreber on tehnyt muutoksia ja tämä tarkoittaa sitä, että tiedyt maksut, joita me haluaisimme suorittaa tänä vuonna, niin me emme ole vielä saaneet ja edunsaajat varmaankin lykkäävät näitä vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun. Eli meidän mielestämme maksujen suhteen tilanteen tulisi seuraavan kahden vuoden aikana olla parempi kuin mitä se oli viime vuonna. Grazie. E- Kiitoksia. Tässä vaiheessa, koska minä olen lausunnon esittelijä Envi Valojokunnasta, haluaisin kertoa teille muutamia näkemyksiäni. Niin budjetista. Olen vakuuttunut siitä, että korkea ympäristön ja terveyden suojelun taso Euroopan unionissa on välttämätön ehto eh, talouden kehittymiselle ja elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus ja kaikki se, mikä antaa oman panoksensa ihmisterveydelle kulu meille. Nämä vähäiset, harvat kohdat budjetissa, jotka, joilla rahoitetaan näitä kysymyksiä, niiden täytyy olla hyvin rahoitettuja. Ja leikkaukset näihin kohtiin eivät ole hyväksyttäviä. Meidän kysymyksemme ovat Euroopan unionin arvojen kannalta aivan relevantteja. Näillä budjettikohdilla on myönteisiä vaikutuksia niin ympäristön kuin ihmisten terveydenkin kannalta. Mitä tulee maksumäärärahoihin ja maksusitoumusmäärärahoihin, tähän mennessä ennakoidut varat eivät vuoden 2016 rahoitus rahoitusnäkymiin oikein sovi. Me olemme eritoten huolestuneita maksumäärärahoista. Tämä huolestuttaa meitä. Vuoden lopulla, vuoden lopulle meillä vielä jää maksuja. Ja tässä on tätä kerääntynyttä alijäämää, maksamattomia määrärahoja näihin. Nämä lisä, lisätään edellisten vuosien vastaaviin Tämä, tässä on sellaisia ohjelmia, joissa maksujen viivästykset jarruttavat itse ohjelmien toteutumista. Ja tämä on huolestuttavaa meille Envinä kuuluvien budjettikohtien suhteen. Mitä tulee ohjelman, live-ohjelmaan, valiokunta suhtautuu myönteisesti siihen, että ohjelman rahoitukseen on saatu 27,7 miljoonaa enemmän. Tämä edustaa no, vain 0,3 prosenttia koko 2016 talousarviosta. Ja otsakesta kaksi sen osuus on vain 0,72 prosenttia maksusitoumuksina. Ja nämä prosenttiosuudet ovat pysyneet samalla tasolla – meidän pitäisi ainakin pystyä pitämään edellisten budjettikausien taso tässä. Jotkut ennakoidut maksut, että niitä pitäisi viivästyttää monivuotisissa kehyksissä, mutta komission esittämä talousarvioesitys johtaa siihen, että jotkut virastot ovat liian vahvasti niiden joukossa, joiden täytyy säästää. Komissio on vaatinut, että nyt virastojenkin täytyy tehdä voimakkaasti henkilöstöleikkauksia. Ja kuten tiedetään, monet näistä hajautuisista, hajautetuista virastoista, ne ovat saaneet jo lisää talousarviosta rahoitusta. ja ne myös laskuttavat niistä palveluista, joita ne ulkopuolisille tahoille toteuttavat. Eka ja EMA. Niillä on tällä hetkellä vaikeuksissa yhtäältä. Ne saavat lisää rahoitusta, mutta toisaalta niiltä leikataan henkilöstöä, jo, ja ne eivät pysty toteuttamaan näille virastoille annettuja tehtäviä. Näin ollen pyydän Euroopan komissiolta, että se kiinnittää erityistä huomiota tähän, koska me halua, että virastoille annetaan uusia tehtäviä, joita ei sitten voidakaan rahoittaa. Sen ja näitä tehtäviä ei voida tehdä, koska aiemmin on tehty henkilöstökuluista säästöjä. Haluaisin viitata tässä sitten näihin vielä pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Tänään tapaan Jose Maria Fernandesin, joka on talousarvion yleisesittelijä, ja tapaan myös muut talousarvio 2016 esittelijät. Meille komissio on jo antanut pilottien ja pilottihankkeiden ja alustavien valmistelevien toimien osalta jo luettelon Tässä on nyt saatu 15, kohta 15 varoja 15 A ja B. Todellakin pyytäisin kollegoja uudelleen tarkastelemaan näitä pilottihankkeita näiden huomioiden valossa niin, että olisi mahdollisimman paljon pilottihankkeita, jotka tulevat mukaan talousarvioon. Joten todella pyydän, että kaikki kollegat puhuisivat tästä. Haluaa, kuka haluaa käyttää nyt puheenvuoron? Vielen dank. Minä puhun kollega Kernbachin puolesta, joka ei tänään voi olla paikalla. Ja hän on meidän esittelijämme ryhmässä budjettikysymysten osalta ympäristövaliokunnassa. Kaltenbach on pyytänyt minua vielä sanomaan, että hän pitää hyvänä Lavian tekemää lausuntoluonnosta ja että siinä kaikki osa-alueet on hyvin katettu. Että ylipäätään ei ole riittävästi Envin alueella annettu varoja, on että mitä tulee myöskin pilottihankkeisiin, niinkilöiset komit on mainittu, samoin asia, jotka liittyvät tutkimuksiin horisontti 2020. Nämä kaikki kollega on ottanut, kollega on ottanut huomioon tässä luonnoksessa, mitä tulee myöskin virastojen eh, Kallimahn myös sitä mieltä, että meidän pitäisi siinä katsoa erityistilannetta. Kollega Lavia puhui nimenomaan henkilöstön määrästä. Virastothan hankkivat rahoituksessa osittain maksuista. Tämä on aiemminkin ollut esille keskustelussa. Ehkä komissio toteaisi, että jos yritykset maksavat maksu asiakkaita, he pitää kohdella asiakkaina, joten eh, ne palvelut toteutetaan tietyn ajan puitteissa, koska he maksavat eh, palveluista. Silloin ei voida vain henkilöstökustannuksia yhtäkkiä leikata jollain juustohöylällä sekä päinsä. Tässä olemme yhtä mieltä siitä, mitä kollega Lavia juuri sanoi asiasta. Kaltipah tulee tekemään muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät ohjelmien rahoitukseen, silloin kun on kysymys tietynlaista terveellisestä epätasapainosta, ja sitten ympäristöystävällisestä maataloudesta. Näille alueille, näitä alueita koskien hän tulee tekemään kaksi tarkistusta, mutta muuten hän on todennut, että kollega Lavia on tehnyt todella hyvää työtä. Tämä olisi yhdeksästä kymppiin, mitä tästä voitaisiin antaa todistuksessa, todistuksessa puheenjohtajalle tai esittelijälle. And now I... Kiitoksia Matias. Ja sitten Rova Konečná. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji za ten upravený návrh. Myslím si, že... Minä myöskin haluaisin kiittää tästä ehdotuksesta. Minun mielestäni siitä löytyy paljonkin niistä asioista, joita me otimme esille, kun budjetista alun perin keskustelimme mutta olen ECDC-yhteyshenkilö, eh, e enkä voi oikeastaan olla tyytyväinen tähän ehdotukseen, koska viraston olisi määrä muuttaa ja se tarvitsisi uuden päämajan. Viime vuosina me olemme antaneet tälle virastolle paljon uusia äh, tehtäviä liittyen Ebolan ja muihin tartuntatauteihin, jotka ovat levinneet kautta Euroopan ja jotka vaarantavat kansalaisten terveyden. Ja tästä syystä, jos me vähennämme tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen voimavaroja, niin se ei ole hyvä asia. Tämä on virasto, joka ei haaskaa henkilöstöresurssejaan. Asiantuntijoita on juuri sen verran, että virasto pysyy tehtäviensä tasalta. Ja minun mielestäni on väärä päätös kohdistaa leikkauksia tähän virastoon. Minä aion tehdä tarkistuksen tähän suuntaan, koska minun mielestäni Tällaista ei voida hyväksyä, koska olen todellakin tämän viraston yhteyshenkilö. Tässä ei ole kysymys rahojen haaskauksesta. Joka ikinen euro, joka tähän virastoon sijoitetaan, parantaa kansalaisten turvallisuutta. Tämä on minun mielipiteeni. Now, Mr. Javor. Kiitoksia sitten edustaja Javor. Thank you, Chair. Um, I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua tässä niin kuin kollegat tuossa aiemmin. Mielestäni tämä lausuntoluonnos, jonka kollega, puheenjohtaja on tässä kirjoittanut, on oikein hyvin. Siinä hyvin tiivistetään Envi-näkökulmasta 2016 vuoden talousarvio. Haluaisin vain lisätä kaksi seikkaa, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, jotka jo, mainitsi, jo mainittiinkin. Yksi liittyy virastoihin ja kansallisten virastojen haluaisin vielä korostaa ja alviivata tässä EFSAn roolia. Uuden GMO-asetuksen mukaisesti tulee varmasti saamaan, tämä virasto tulee saamaan tulevina vuosina lisää työtaakkaa ja ei todellakaan voida hyväksyä sitä, että ei varmistettaisi e, EFSAn resurssien riittävyyttä niin, että se voi tehdä asianmukaisesti työnsä. Kuun tulevat nämä GMO-lupamenettelyt, joten EFSA virastona on tässä nyt tähdellinen kysymys. Ja sitten LIFE ja luonnonsuojeluohjelmat. Ympäristöviraston luonnontila-raportti tältä keväältä selkeästi osoittaa sen, että jos nyt jotain positiivista kehitystä Euroopan ympäristön ja luonnontilan suhteen viimeisten vuosien aikana tapahtunut, se liittyy hyvin läheisesti Natura 2000 verkon Life ja mu- muutamaan muuhun EUn luonnonsuojeluohjelmaan. Joten jos haluamme ta- tavoitteemme saavuttaa, noudattaa ja toteuttaa EUn luonnon monimuotoisuusstrategiaa, niin silloin ei voida hyväksyä resurssileikkauksia luonnonsuojelu- ja LIFE-hankkeilta, jotka onneksi vuoden 2016 talousarviossa näyttävät hyvältä, mutta kuten puheenjohtaja mainitsi, LIFE-ohjelma on varsinaisen pieni osa EUn kokonais kuluja ja jokainen euro, jota käytetään luonnonsuojeluohjelmiin, hankkeisiin EU-ssa, maksavat todella itsensä takaisin kestävänä kehityksenä. Kiitos. Now. Kiitos. Ja sitten edustaja Nano. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajalausuntoluonnoksesta. lausuntoluonnoksesta haluaisin kuitenkin ottaa esille tiettyjä minun mielestäni tärkeitä asioita. Ensinnäkin rahoitusvälineet. Ymmärrän, että on tärkeää laatia unionissa ympäristöpolitiikkaa ja ymmärrän myöskin, että näiden rahojen kautta voidaan viedä eteenpäin projekteja, mutta tietyt välineet jo tällä hetkellä ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Jos me haluamme siirtää rahoitusmäärärahoja huonosti määritellyyn eurooppalaisen ohjelmaan, niin minä vastustan tällaista ehdotuksia jos tarkoituksena on esimerkiksi työllisyyden alueella antaa tietyille maiden virastoille mahdollisuus lisätä budjettikohtia, niin tähänkin sanoisin kyllä ei ja tulen vastustamaan, jos subsidiariteettiperiaatetta ei kunnioiteta. Haluaisin myöskin varoittaa tiettyjä lauseita, joita ilmastonmuutoksesta jatkuvasti toistetaan. Me emme voi käyttää veronmaksajien miljardia euroja ainoastaan ilmastonmuutokseen, jos muut maailman maat, eli suurimmat saastuttajat, eivät toimi samalla tavalla. Me tulemme saamaan hyvin huonoja tuloksia, mutta kuitenkin käyttäisimme hyvin kevyesti veronmaksajien varoja. Me emme voi leikata virastojen varoja jos jäsenvaltiot eivät vaadi samaa omilta virastoiltaan. Olen samaa mieltä siitä, että virastot, jotka käsittelevät meidän valiokuntamme käsittelemiä asioita, niihin ei tulisi kohdistaa suurempia leikkauksia kuin mihin virastoihin. Eli näiden leikkausten täytyy tapahtua läpinäkyvällä tavalla, ja jos meidän mielestämme sieltä on epäselvyyksiä, meidän täytyy vaatia niistä keskustelua ja riittävillä määrärahoilla siitä me keskustelemme. Me haluamme äh, saada näille virastoille riittävät toimintamäärärahat. Thank you very much. I don't know if the commission... Kiitoksia ja haluaisiko komissio nyt reagoida näihin puheenvuoroihin eritoten näistä virastoista, koska jotkut jäsenvaltiot jo sanoivatkin, että Kenties tässä ehdotuksessa on joitakin leikkauksia, jotka eivät ole meidän vaatimustemme mukaisia. Indeed, very... Kiitos todellakin. Mitä virastoihin tulee, olemme täysin tietoisia siitä, että tämä on vaikeaa, ei pelkästään virastoille ja komission yksiköille. Näkemyksemme on, että tällä hetkellä henkilöstöleikkaukset saadaan katettua virtavitaistamalla menettelyjä virastoissa – että siirretään henkilöstöä niin, että tartutaan todellisiin prioriteetteihin virastoissa ja e, henkilöstö osoittaminen virastolle, siitä käydään keskustelua virastojen kanssa ja olemme vakuuttuneita siitä, että resurssit ovat olemassa, jotta voidaan selviytyä tehtävistä. On yksi rajoite, joka koskee torjunta-aine toimia ekassa, jossa näyttäisi olevan muutos siinä, miten, mikä on maksujen taso, joita kemikaalivirasto eka saa, ja mm, resursseja tarvitaan ensi vuonna, jotta voidaan huolehtia tehtävästä. mitä täytyy katsoa vielä tätä kysymystä ja sitten mitkä olisivat todelliset vaikutukset, joita tällä olisi. Kiitoksia. No, ei näyttäisi olevan täällä kollegoja muistut, jotka haluavat puheenvuoroa, muistuttaisin aikataulusta 17. heinäkuuta on määräaika tarkistuksille äänestysvaliokunnassa 3.9. ja budjettivaliokunnassa määräaika tarkistukselle myös 3.9. ja sitten äänestämme budjettivaliokunnassa 22. 23. syyskuuta. Ja täysistuntoäänestys järjestetään lokakuun kakkosistunnossa. Näinpä voimmekin päättää kokouksemme ja näemme jälleen iltapäivällä. Kiitos.